Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Bitte nehmen Sie Platz. Istunto jatkuu. Pyydän teitä istuutumaan. Seuraavaksi edustaja Golnish on halunnut tehdä henkilökohtaisen huomautuksen. Ragolnish, voisitteko kertoa meille Minkä työjärjestyksen artiklan nojalta haluatte tämän huomautuksen tehdä? Kiitos. 164. Tämä liittyy henkilökohtaisiin kommentteihin. Minulle kerrottiin, että äänestyksen yhteydessä te itse herra puhemies, kun minä halusin viitata sääntöihin, niin kuitenkin sanottiin, että minä tarvitsen rauhoittavia, jos sen rauhoitu. Minä kyllä teitä kunnioitan kovasti ja myös tehtäväänne, mutta se, että näin sanoitte, tämä ei ole kunnioittavaa. En kuitenkaan pyydä mitään sanktiota edustaja Schulzia vastaan, vaan tiedän, että kaikilla on ilmaisun vapaus. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että meillä on artikla 22, joka koskee puhemiehen tehtäviä, 165 ja 166 artiklat, jotka eh, antavat puhemiehelle mahdollisuuksia toimia. Hän kyllä voi päättää sanktioista tai eh, poistaa täältä jonkun henkilön, joka har- selvästi häiritsee tilaisuutta, mutta ei kuitenkaan ollut niin, että täällä olisi tilaisuutta häiritty ja kuitenkin ryhdytte näihin toimiin ja ette antaneet hänelle mahdollisuutta puolustautua. Olipa mitä mieltä hyvänsä siitä, mitä sanottiin, niin tämä ei ole oikein ihmisoikeuksien mukaista, vaikka me haluamme kaikkialla maailmassa ihmisoikeuksia edistää. Kiitos. Olkaa hyvä, edustaja Golnish. Esityslistalla on seuraavana keskustelu Ruotsin pääministerin kanssa Euroopan unionin nykytilanteesta. Arvoisa pääministeri Löfven, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Meille on suuri kunnia, että haluatte kertoa meille näkemyksistänne Euroopan unionin tilanteesta. Hyvä pääministeri, ennen kuin annan teille puheenvuoron, muistutan siitä, että puheenjohtaja kokouksen päätöksen mukaisesti. Meillä ei tähän esityslistan kohtaan ole menettelyä ilman puhujalistaa, enkä tule hyväksymään myöskään sinisen kortin kysymyksiä. Ensimmäiseksi puheenvuoronsa Ruotsin pääministeri herra Löfven. Olkaa hyvä. President of the European Parliament, Parlamentin puhemies Martin Schulz, paljon kiitoksia tästä kutsusta tulla tänne tänään. Se on minulle kunnia ja suuri ilo. Komission vaaran puheenjohtaja Kalina Georgieva, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Se oli parasta aikaa ja huonointa aikaa. Se oli viisauden aikaa ja hölmöyden aikaa. Se oli uskon aikakausi, se oli valon aikakausi, se oli pimeyden vuoden aika ja se oli toivon kevät ja epätoivon talvi. Näillä sanoilla Dickens aloittaa romaaninsa, joka kuvaa 1000 1700 luvun loppua, mutta hän voisi aivan yhtä hyvin puhua omasta ajastamme. Meillä todella on takanamme epätoivon talvi. Terroristit ja ääriliikkeiden edustajat ovat pyrkineet horjuttamaan perustuksiamme. Venäjä käyttää aseellista voimaa aivan kynnyksellämme. EU ei ole pystynyt ratkaisemaan nuorisotyöttömyyttä, sosiaalista epätoivoa tai maailmanlaajuista pakolaiskriisiä. Maailmassa on kuitenkin myös toivon säteitä. Maailmanlaajuinen ilmastosopimus, YK kehitystavoitteet ja se, että suuri osa Afrikan maista ovat nousemassa köyhyydestä, kaikki tämä osoittaa, että elämme aikana, jona globaalilla yhteistyöllä voi todella olla merkitystä. EUlla on myös mahdollisuus toivon kevääseen, jos olemme vahvoja ja yhtenäisiä ulkonaisten uhkien edessä, jos tartumme yhteisiin haasteisiin yhteisvoimin, jos raivaamme tieltä viimeiset finanssikriisin vitsaukset ja alamme rakentaa uudelleen vahvoja yhteiskuntia. synnyin vuonna 1957 Samana vuonna, jolloin Rooman yleissopimus allekirjoitettiin, se toi suurta toivoa tulevaisuuteen. Monille meistä maailma tuntui olevan avoinna ja odottamassa vain vain löytämistään ja pystyimme tekemään siitä paremman paikan, näin ajattelimme. Ei voi olla parempaa lahjaa kuin se, että pystyisi antamaan tämän päivän nuorille vastaavan toivon säteen. Ja tiedän, että Euroopan nuoret ovat avainasemassa ja pystyvät vastaamaan haasteisiin, jos annamme heille demokratiaa, yhteistyötä ja lisäarvoa. Puhun ensin enemmän demokratiasta. Vahvistamme parhaillaan yhteisiä toimiamme terrorismia vastaan sen jälkeen, kun maitamme vastaan on tehty kammottavia hyökkäyksiä. Monet toimenpiteistä ovat kovia, mutta tarpeellisia. Demokratian puolustaminen on kuitenkin paljon suurempi tehtävä kuin yksittäiset toimet. Se on sitä, että vastaamme juutalaisten kansalaistemme turvallisuudesta aikana, jona antisemitistiset hyökkäykset ja väkivalta kaikuvat jälleen ympäri Eurooppaa. Populistisia ja ekstremistisiä ajatuksia muslimeista ei saa hyväksyä, vaikka sillä saataisiin irtopisteitä vaaleissa. Demokratian puolustaminen on romanien puolustamista ja kaikkien vähemmistöjen puolustamista, jotka kokevat syrjintää. Se on myöskin vapaan ja riippumattoman median puolustamista, lehdistön vapauden ja ilmaisun vapauden puolustamista, sillä tiedämme, että Politiikka hyötyy aina siitä, että sitä valvotaan tiukasti. Demokratian puolustaminen on sitä, että puolustetaan kaikkien ihmisten kokoontumisoikeutta, oikeutta vapaaseen ja reiluun oikeudenkäyntiin, oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja oikeutta rakastaa ketä haluaa. Jos emme puolusta tällaisia demokraattisia arvoja, menetämme sen Euroopan, jonka olemme tunteneet. Tämä vie minut toiseen aiheeseeni. Se on yhteistyö Harvoin maailmassa on ollut liikkeellä niin paljon ihmisiä kuin tällä hetkellä. Harvoin myöskään niin harvat eurooppalaiset maat ovat nostaneet kätensä ja ilmoittautuneet halukkaaksi auttamaan. Viime vuoden kuluessa Ruotsiin saapui noin 80 000 turvapaikanhakijaa ja tämä vastaa noin 2,5 miljoonaa turvapaikanhakija koko EU:ssa. Jos emme saa aikaiseksi toimivia eurooppalaisia ratkaisuja, niin eri tahojen on toimittava yksipuolisesti. Schengenin sopimus ja vapaa liikkuvuus ovat EUn yksi vahva peruspilari ja myöskin taloutemme kannalta ratkaisevia, mutta jos emme korjaa tilannetta nopeasti, niin saatamme kärsiä suuren tappion. On paljon sanoja ja paljon suunnitelmia tulevista toimista, mutta aivan liian vähän toimintaa. Siksi kehotan kaikkia jäsenvaltioita kantamaan vastuunsa. Nyt on toiminnan aika. Meidän on varmistettava ulkorajojemme valvonta, parannettava yhteistyötämme Turkin kanssa kansainvälisen oikeuden pohjalta meidän on pantava täytäntöön pakolaisten sisäiset siirrot EUn sisällä, torjuttava ihmissalakuljetusta ja vahvistettava yhteistä ulkopolitiikkaamme, jotta voimme kitkeä pois pakolaiskriisin syyt. Meidän on siirryttävä kaauksesta kontrolliin, sillä muuten eurooppalainen yhteistyö on vaarassa. Nyt on aika tunnustaa, että Dublin asetus ei toimi. Se täytyy korvata jollakin muulla. Jos emme saa aikaiseksi uutta kestävää turvapaikan hakijajärjestelmää, niin yhä useammat valtiot tekevät yksipuolisia toimia ja se haittaa niin liikkuvuutta kuin kauppaakin, mutta ennen kaikkea niitä ihmisiä, jotka ovat pakosalla. Ruotsi on valmiina toimimaan uuden turvapaikkajärjestelmän puolesta EU:ssa. Järjestelmän pitää perustua tasapuoliseen taakanjakoon ja siihen, että turvapaikka myönnetään EUn alueelle eikä johonkin tiettyyn valtioon. Jos haluamme, että meillä on yhteiset ulkorajat ja vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä, meillä on oltava myös yhteinen turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä. Ollakseni rehellinen täytyy sanoa, että en pysty kuvittelemaan, miten sellaiset maat, jotka eivät osallistu yhteisen turvapaikkajärjestelmään, voisivat osallistua Schengen-yhteistyöhönkään. Tästä pääsen kolmanteen aiheeseeni, joka on lisäarvo, jota tuotamme kansalaisille. Olemme osoittaneet, että olemme valmiita paiskimaan töitä pysyäksemme yhtenäisinä Viime aikoina olemme esimerkiksi pyrkineet yhdessä pitämään yhdistyneen kuningaskunnan osana unioniamme. Euroopan unionia moititaan kuitenkin kaikkialla maanosassa ja niitä, ei pidä, niitä moitteita ei pidä sivuuttaa. Meidän pitäisi pystyä korostamaan eurooppalaista henkeä, yhteistä yhteistyön arvoa kansalaistemme edessä. Meidän on osoitettava, mitä arvoa siitä on, että 28 maata ja 508 miljoonaa ihmistä tekee yhteistyötä? Esimerkiksi ilmastonmuutos on sellainen haaste, jota yksikään maa ei yksistään voi hallita tänä maailmanlaajuisten riippuvuussuhteiden aikana. Meidän on pyrittävä yhdessä parantamaan kilpailukykyä ja varmistamaan ihmisille mahdollisimman hyvät olot näinä maailmanlaajuisen epävarmuuden aikoina. Mutta jos EU haluaa saada asialleen tarvitsemansa laajojen kansanjoukkojen tukea tällä vuosisadalla, me tarvitsemme unionin, joka tekee paljon nykyistä enemmän ihmisten hyvinvoinnin hyväksi, kansalaisten hyväksi. Maailmassa, jossa 62 ihmistä omistaa yhtä paljon kuin 3,5 miljardia ihmistä yhteensä. Tällaisessa maailmassa tarvitaan EUta, joka tekee työtä yhdenvertaisuuden puolesta. Ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa toiveitaan hyvästä elämästä. Meidän on pystyttävä tarjoamaan ihmisille työpaikkoja, hyvät elinolot ja yrityksille on voitava tarjota ostovoimaisia kuluttajia asiakkaikseen. Kun ihmiset ja yritykset ovat vahvoja, niin talouskin kasvaa. EU on hyvien työolojen sanansaattaja ja meidän on varmistettava, etteivät työnantaja, työntekijät joudu koskaan taistelemaan työpaikoista palkkojen tai työehtojen heikennysten avulla. Aina on alihankkijoita ja pitkiä ketjuja ja aina on joku, aina on oltava joku, joka voi varmistaa myös sen, että työtä voidaan tehdä turvallisesti. EU pitäisi pystyä hyödyntämään kasvavan työvoiman energia. Jos saamme EUn väestönkasvun muutettua BKTn kasvuksi, niin silloin lähivuosikymmeninä BKT voisi kasvaa 12 prosenttia. EUn pitäisi pyrkiä myös parantamaan naisten mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille ja pystyä luomaan todelliset tasa-arvoiset työmarkkinat. Tämä on oikein, oikein eettisessä mielessä ja fiksua taloudellisessa mielessä. EUn pitäisi myös yhdessä vastustaa nuorisotyöttömyystä sillä jos nuorilla ei ole tulevaisuutta, niin ei sitä ole myöskään talouksillamme tai yhteiskunnallamme. Siksi meidän täytyy investoida koulutukseen, eurooppalaiseen opiskelijavaihtoon, ei pelkästään korkeakoulutuksessa, vaan myös keskiasteen koulutuksessa. Meidän on pystyttävä luomaan nuorille työpaikkoja tulevaisuudessa sosiaalisten investointien ja digitaalisten yhtenäismarkkinoiden avulla. Tällaisen sosiaalisen Euroopan avulla voimme voittaa ihmiset Euroopan puolelle. Komissio on ehdottanut työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä ja sosiaalisen pilarin vahvistamista. Tämä osoittaa, että hyvin tervetullut muutos on jo alkanut. Kunnollisten työolojen ja sosiaalisen edistyksen varmistaminen on aivan ratkaisevan tärkeää. Jatkakaamme yhdessä eteen ja ylöspäin. Laatikaamme strategia, jolla voimme viedä sosiaalisen Euroopan ideaa todella eteenpäin. Minulla on suuri kunnia isännöidä tähän aiheeseen liittyvää huippukokousta Ruotsissa ensi vuonna. Teemme työtä sellaisen EUn puolesta, joka puolestaan työskentelee markkinoiden puolesta. Tämä on aivan totta, mutta sitä kovemmin EU on tehtävä työtä kansalaistensa hyvinvoinnin puolesta. Euroopan parlamentti ja komissio ovat avainasemassa näissä kaikissa kolmessa aiheessa, joita olen käsitellyt. Ja tässä salissa ja unionissamme pystyn aistimaan sen, että meillä on mahdollisuus siihen samaan toivoon, jota minä vuoden 1957 lapsena olen kokenut. Ja tätä samaa toivoa pitää tarjota kaikille sukupolville jatkossakin. Talvi on ollut pitkä ja karu, mutta jos läpäisemme demokratiaamme kohdistuvan testin, jos onnistumme nousemaan pakolaiskriisin syvyyksistä, jos pystymme luomaan sosiaalisen Euroopan, joka parantaa ihmisten hyvinvointia heidän arjessaan, niin silloin pystymme näinä parhaina ja näinä huonoimpina aikoina luomaan uuden toivon kevään Eurooppaan. Kiitos. Ministerpräsident, Kiitos pääministeri. Nyt komission nimessä komission jäsen Georgieva. Kiitos puhemies Schulz, pääministeri Löven, Löven ja hyvät edustajat. Puheenjohtaja Juncker on pyytänyt minua tulemaan hänen tilalleen tähän keskusteluun ja tuomaan häneltä terveiset kyseessä ovat todellakin kaikkien huonoimmat ajat ja kaikkein parhaimmat ajat. Mutta ennen kaikkea nyt on oikea hetki puolustaa Euroopassa arvojamme. Ja on suuri kunnia, että te, herra pääministeri, olette täällä paikalla ja te teitte juuri näin äsken. Kiitos. Ruotsi on maa, joka on muokannut omaa kohtaloaan perustuen arvoihin ja siihen vakaumukselliseen uskoon, että voidaan tehdä yhteistyötä ja saada aikaiseksi oikeudenmukainen yhteiskunta. Te olette tehneet vaikutuksen myös rajojenne ulkopuolella, muualla Euroopassa. Muistelin juuri, että te skandinaavisten kumppaneidenne kanssa ymmärsitte vapaan liikkuvuuden merkitykseen, sillä Pohjoismaiden neuvosto 50-luvulla ensimmäistä kertaa päätti vapaasta liikkuvuudesta myös työmarkkinoille. Tästä on ollut hyötyä teille ja siitä on hyötyä myös koko Euroopalle. Puheenjohtajamme nimissä haluaisin osoittaa kunnioitusta Ruotsin vastaukselle pakolaiskriisiin. Teidän maahanne on jo pitkään tullut suurin määrä ihmisiä, jotka kaipaavat suojelua jo paljon ennen nykykriisin alkua. Teidän solidaarisuutenne on eh, hohtava valo, kun maa, joka sijaitsee niin kaukana pohjoisessa unionissa, kun siihen vaikuttavat niin selvästi etelän tapahtumat, niin tiedämme, että olemme samassa veneessä. Mikään maa ei yksin voi tästä kriisistä päästä. Mitään maa tai se, että yksin. Ei Kreikkaa, ei Ruotsia, ei Itävaltaa tai Saksaa. Mikään maa ei pysty yksin kantamaan koko tätä lastia. Meidän pitää yhdessä suojata rajojamme. Meidän on autettava ihmisiä, jotka ovat meistä riippuvaisia säilyksen hengissä. Me ymmärrämme Ruotsin tekemän ponnistuksen ja me olemme lopettaneet sisäiset siirrot Ruotsiin, Kreikasta ja Italiasta. Tämä on pragmaattista ja oikeudenmukaista. Tänään, niin kuin sanoitte, Euroopassa tarvitsemme taas järjestystä, tarvitsemme Schengenin järjestelyn taas käyttöön. Teidän maanne tietää, minkälainen tilanne on Schengenin ulkopuolella. Olin yllättynyt siitä, kuinka kallista on pitää rajatarkastuksia Ursunille sillalla eh, Ruotsin ja Tanskan välillä valtavan määrä kuukaudessa. Viime perjantaina komissio eh, julkaisi suunnitelman siitä, miten voidaan 2016 joulukuuhun mennessä poistaa sisärajat. Tämä antaa mahdollisuuden tehdä Schengenistä kestävän vaikeampi. Meidän on kriisistä otettava oppia ja ymmärrettävä, että järjestelmä toimii ainoastaan, jos kaikki ovat siinä mukana, tai sitten se ei toimi ollenkaan. Ja tätä varten meidän on eh, tietysti toimittava yhdessä. Komissio ei halua ketään sormella osoitella, vaan haluamme tukea kaikkia jäsenvaltioita, jotta voidaan yhdessä saada Schengen taas toimintaan. Ja sitten, hyvä pääministeri, mainitsi sen toisen aiheen, josta puhuitte. Tämäkin liittyy Euroopan arvoihin, eurooppalaiseen sosiaalimalliin. Tämä on yksi suurimmista saavutuksistamme. Se ei ole vain tapa järjestää kansantaloutemme, vaan se liittyy siihen, keitä me olemme. Se on osa perustamissopimuksiamme ja identiteettiämme. Ruotsi on kirjoittanut kokonaisia lukuja tästä tarinasta ja kun kuulen teidän sanojanne, niin te yhä vielä pidätte kynää kädessänne ja jatkatte kirjoittamista, näiden lukujen kirjoittamista. Me olemme tehneet selväksi, että sosiaalinen markkinatalous voi mahdollistaa sen, että hyvinvointi ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus voi kulkea käsi kädessä. Entinen eh, työnantajani eh, maailman pankki eh, sanoi, että Euroopan unioni on supervalta elintason alalla, jos ajatellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, kansanterveyttä, ympäristöä ja hyvinvointijärjestelmäämme. Me joudumme nyt mukautumaan muuttuvaan maailmaan, joka muuttuu paljon nopeammin kuin silloin, kun me synnyimme. Tämä on pidettävä mielessä, eli on mukauduttava koko ajan muuttuvaan tilanteeseen, ja siksi komissio ehdottaa sosiaalisten oikeuksien pilarin käyttöön ottaa, jotta voidaan varmistaa, että työ on oikeudenmukaista ja kunnollista. Meillä pitää olla samat mahdollisuudet ja hyvä sosiaalinen suoja. On tärkeää, että yksilöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja reilusti, mutta tarvitaan myös kestävyyttä työmarkkinoillemme ja kansantalouksiimme, kun nykylainsäädännöstä löydetään aukot, niin tämän pilarin avulla pystytään löytämään ne toimet, joihin vielä ryhdyttävä. Ja sanoisin vielä, että monen vuosikymmenen ajan Ruotsi on ollut Euroopan arvojen ruumillistuma, tasa-arvon ja niiden henkilöiden ymmärtämisen suhteen, jotka tarvitsevat suojaa. Ja nyt olette tehneet selväksi, että nämä arvot ovat hyvin vahvoja. Me aiomme vastata sukupolvemme suurimpaan haasteeseen. Nämä arvot ovat se valo, jota me haluamme seurata on olemassa eurooppalainen ratkaisu. Se on itse asiassa vielä tarkemmin ainoa mahdollinen ratkaisu. Haluaisin kiittää teitä, hyvä pääministeri, kiittää Ruotsia siitä, että olette avainasemassa tässä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, Rova Georgieva. Nyt EPP-ryhmän puolesta edustaja Höckmark. Herr Puhemies, Hyvä komission varapuheenjohtaja, pääministeri, tervetuloa parlamenttiin. Oli hauska kuulla sosiaalidemokraattisen pääministerin näin selvästi Ruotsin edustajana korostamassa sitä, että Ruotsi kannattaa eurooppalaista yhteistyötä mitä vakaimmin. Elämme aikaa, jona kriisit tulevat ulkopuolelta. Venäjä, Syyria, Venäjä Syyriassa, ISIS, terrorismi, ilmastokysymys, pakolaiset, jotka asettavat suuria haasteita yhteiskuntiemme arvoille. Näitä haasteita voimme käsitellä vain vahvan Euroopan avulla. Siksi meidän ei koskaan pidä sanoa, että meidän pitää ensi viikolla ratkaista nämä kaikki ongelmat, sillä Yhteistyötä on tarpeen jatkaa hyvin pitkään, sillä ongelmat ovat niin suuria, ettei niihin ole mitään yksittäistä ratkaisua tai päätöstä. Meidän on sen sijaan, että kysymme, mitä EU voi tehdä meidän hyväksemme, niin meidän pitää kysyä, mitä me voimme tehdä Euroopalle. Sosiaalisia kysymyksiä ajatellen Eurooppa-yhteistyö vaikeutuu siitä, että että että kansallisista parlamenteista siirretään asioita Euroopan parlamenttiin, sillä silloin luodaan vain turhaa sääntelyä ja päällekkäisiä lainsäädäntötekstejä, joita ihmiset vieroksuvat. Meidän on vähennettävä byrokratiaa ja varmistettava täältä talosta, että että karsimme sitä kansallisten säädösten viidakkoa, joka vaikeuttaa liian monien tahojen elämää. Haluaisin, että pääministeri puhuisi oman puolueryhmänsä toimista, sillä sosiaalidemokraatit haluaisivat käyttää enemmän rahaa kuin sitä on olemassa. Pakolaiskysymyksessä puolestaan meidän maamme on ottanut hyvin suuren vastuun kantakseen. Meidän on varmistettava taakanjako, meidän on varmistettava sääntöjen noudattaminen. Juutinrauman sillan valvonta on yksi asia, joka tässä tulee kysymykseen ja muutenkin liikennejärjestelyt. On varmistettava, että muutkin maat ottavat vastuun pakolaisista ja että rajoja valvotaan. Turkki-kysymyksessä puolestaan aikaisemmat puheet demokratiasta ja lehdistön vapaudesta on pidettävä mielessä meidän on katsottava, että Turkista tulee demokraattisempi kuin se nyt on. Tässä on ihmishengistä kyse monessa yhteydessä ja meidän on pyrittävä tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä kaikkien näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Kiitos. Kiitoksia edustaja Höökmark ja sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta edustaja Pitellä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa pääministeri, teidän intohimoissa puheessanne puhuitte demokratiasta ja yhteistyöstä. Puhuitte siis arvoista. Minä uskon, että todellinen taistelu Euroopan tulevaisuudesta sitä ei käydä sotilaallisesti. Syyriassa ja muuallakin taistelu Euroopasta on nimenomaan taistelu arvoista. Meidän täytyy osoittaa, että pystymme sopeuttamaan Euroopan unionia maailmanlaajuisiin muutoksiin viime vuosikymmenien viime muutoksiin hukkaamatta arvojamme. Ja on erityisesti eräs arvo, joka on tärkeä tärkeämpi kuin kaikki muut, nimittäin solidaarisuus. Tämä on sana, joka tässä Euroopassa, jota hajauttaa nationalismi ja egoismi, ei enää ehkä ole muodissa, mutta se on unionin perusarvo, samoin arvokkuus. Ne olivat tärkeitä Ulof Palmelle Eh, ja muutama eh, päivä sitten me muistimme eh, hänen kuolemansa 30-vuotispäivää. Mielelläni muistan erään asian, jonka hän sanoi. Hän sanoi, että meille demokratia on asia, jossa kyse on ihmisarvosta ja ihmisarvosta ja poliittisesta vapaudesta, arvo, ihmisarvo ja solidaarisuus. Tässä tarkoitetaan erityisesti solidaarisuutta niitä kohtaa, joita sorretaan, jotka pakenevat sotaa. Te sanoitte, että Ruotsi on ottanut vastaan 80 000 pakolaista. Kiitoksia, hyvä pääministeri. On aivan selvä, että valtiot eivät nyt selviä tästä yksin. Tarvitaan Eurooppa, ei Ruotsi, Saksa, Italia yksin pysty tähän. Tarvitaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja Dublinin säännöstä säännöstön muutosta. Te eh, haluatte sosiaalista Eurooppaa, eh, te puhuitte siitä, mm, ei Eurooppaa, joka jakaa eh, työntekijät, vaan yhdistää heidät ja takaa heille saman suojan, kaikille työntekijöille saman oikeuden saman palkan samasta työstä riippumatta heidän kansalaisuudestaan. Kiitos myös teidän maanne valtuuskunnan. Meidän ryhmämme on onnistunut siinä, että Juncker on pitänyt kiinni tästä mm, lähetetyön työntekijän direktiivin esittämisestä. Kiitämme siitä ja toivottavasti tämä uudistus sisältää kaikki ne tärkeät myönteiset uudistukset, joita tarvitaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pitella ja nyt ECR-ryhmästä edustaja Henkel. Äh, Puhemies, Kolme viikkoa sitten Strasbourgissa puhuimme kahdesta jäsenestä, jotka parlamentin ulkopuolella puhuivat ampumiskäskyistä. Tämä ryhmä on päättänyt eilen, e, että näiden kahden jäsenen pitäisi 31. maaliskuuta mennessä lähteä ryhmästämme. Tämän halusin tässä sanoa. Hyvä pääministeri, tämä on ensimmäinen kerta, että saan aplodeja tuolta salin, tuosta salin kolkasta ja varmaan myös viimeinen kerta. Hyvä pääministeri, te sanoitte kaksi kertaa, että synnytte vuonna 1957. Minä vuonna 1957 seitsemän ajoin Hampurista ensimmäistä kertaa pyörällä Göteborgiin. Olin innostunut Ruotsista ja tänäänkin haluaisin teille sanoa, että onnellinen Ruotsi. Ensinnäkin, koska Ruotsi ei halua ottaa euroa käyttöön. Vuonna 1990 teollisuus yritysten edustajana olin vieraana Tukholman kauppakamarissa edistämässä euron asiaa, mutta Ruotsin kansa oli fiksumpi kuin minä. Ruotsissa kansa sai äänestää eurosta, Saksassa saa äänestää korkeintaan rautatieaseman rakentamisesta. Oli kyse sitten valtion velasta tai monista muista asioista. Ruotsi on paljon paremmassa asemassa kuin euroalue. Te, hyvä pääministeri, ette ainoastaan sosiaalidemokraattisille puolueystäville, vaan kaikille eh, täällä Euroopan parlamentissa näytätte, että valtuutan on vaste, eh, vastattava eh, maan finanssipoliittista kulttuuria, eikä sitä saa alistaa valuutalle. Te osoitatte myös, että pieni voi olla kaunista, ja te osoitatte, että Eurooppa ei kärsi liian vähästä, vain liiasta. Onnellinen Ruotsi myös sen takia, että Ruotsissa olette päättäneet vastuullisesta pakolaispolitiikasta. Pitkäaikaisena Amnesty Internationalin jäsenenä tiedän, kuinka vaikea teille oli päättää rajojenne valvonnasta. Hyvä pääministeri, tämä ei ollut, niin kuin monet täällä syyttävät, vastuutonta. Se oli vastuullista. Viime vuonna Euroopassa rekisteröidystä turvapaikanhakijoista yli 72,3 prosenttia olivat miehiä. Mitä tämä sosiaalipoliittisesti voi joillekin kunnille tarkoittaa, en halua tässä sanoa. Muistutan vain Kölnistä, mutta haluan sanoa jotain muuta. Onko joku miettinyt, mitä sitten tapahtuu, kun nämä miehet äh, jättävät naisensa, vaimonsa, äitinsä, tyttärensä suojatta kotimaihinsa. Nämä ihmiset eivät tulleet välttämättä sota-alueilta, vaikeilta konfliktialueilta, mutta mahdollisesti turvallisilta kuitenkin. Kuinka monet ihmiset ovat vaarantaneet elämänsä tai menettäneet henkensä, koska he seurasivat Saksan hallituksen kutsua ja uskoivat Mm, ihmissalakuljettajien lupauksiin. Ja nyt haluan kolmannen kerran sanoa onnellinen Ruotsi. Äh, euron ja pakolaispolitiikan suhteen Saksa ei ole ainoastaan omaa kansansa, vaan Euroopan ajanut umpikojaan. Mutta Ruotsin hallitus päinvastoin äh, harjoittaa vastuullista politiikkaa. Nyt kun teidän valtiona on menettänyt paikkaansa moraalisena supervaltiona Saksalle, niin teidän ei tarvitse kuitenkaan sitä harmitella, eikä Saksan pitäisi olla ylpeä tästä, tästä kunnianosoituksesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi liberaaliryhmästä edustaja Wikström. Tack, herr talman. Och jag vill hälsa... Kiitos puhemies Haluan toivottaa pääministerin tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin tänään. On hienoa, että halusit viettää tämän iltapäivän meidän kanssamme. Ruotsi on kuten tunnettua keskisuuri EUn jäsenmaa ja haluaisin kehottaa pääministeriä hyödyntämään tätä seikkaa. Tiedän, että Ruotsi on ollut sitä mieltä, että Dublin-asetusta Euroopan turvapaikkapolitiikan kulmakivenä on arvioitava uudelleen. Minä puolestani johdan tätä uudistustyötä täällä Euroopan parlamentissa. Nyt pyydän sinulta, Stefan Löfven, että laita johtajan paita päällesi siellä ministerineuvostossa ja pyri saamaan muutkin ymmärtämään, että me tarvitsemme kestävän yhteisen turvapaikkapolitiikan Euroopassa, sillä vain sitä kautta saadaan aikaan muutosta asiassa, jossa se on tarpeellisempaa kuin koskaan. Ruotsi on niitä harvoja maita, joka on uskaltanut haastaa riitaa ministerineuvostossa ja todellakin keskustella siirtolaiskysymyksistä ja saanut ehkä sitä kautta muitakin valtioita liikkumaan oikeaan suuntaan. Jotkin valtiot puolestaan aika passiivisesti seurailevat virtaa, ihmisten virtaa ja toistelevat sitä, että nämä ihmiset ovat jonkun muun vastuulla, eivät meidän. Eurooppalaisten valtioiden pitäisi jokaisen ottaa vastuuta. Turkin kanssa maanantaina tehty sopimus ei ratkaise ongelmaa keskipitkällä aikavälillä. Monet sovitut asiat ovat eu sopimusten vasta- vastaisia. Ja jos nyt jokin reitti tukitaan, niin ihmiset löytävät kyllä muita reittejä. Jos Euroopalla ei ole pakolaispolitiikkaa, johon kaikki osallistuvat, niin yksikään jäsenvaltio ei voi selvitä tilanteesta, vaan nähdään yhä uudelleen toisintoja euro- kreikkalaisesta tragediasta eri puolilla EUta. Emme voi ulkoistaa vastuutamme pakolaisista Turkille. EUn pitäisi pikemminkin varmistaa omat ulkorajansa ja laatia laillisia, turvallisia keinoja, joilla pakolaiset voisivat tulla meidän maihimme. Ja taakka pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti kaikkien 28 maan kesken. Turkki-yhteistyö voi toimia vain siinä tapauksessa, että meillä on yhteinen rajavalvonta pakolaispolitiikka. Stefan Löve, ota aloite käsitisi, käsisi ja rakenna hyviä yhteistyökuvioita muiden maiden kanssa. Nyt Avointen ovien politiikan ajan on oltava ohi ministerineuvostossa. Ruotsissa kyllä ymmärretään avoimuutta ja sitä pitäisi lisätä myös neuvostossa. Oman maani hallitus on toiminut esimerkillisesti pakolaiskysymyksessä ja Eurooppa pystyy paljon enempään kuin mitä se nyt tekee. Kiitoksia. Äh, ja nyt äh, yhtenä vasemmistosta edustaja Björk. Pääministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ruotsi on ottanut vuonna 2015 suuren vastuun pakosalla olevista ihmisistä. Se on aivan oikein ja hyvä asia. Oikeistopuolueet kuitenkin ovat sanoneet, että rajojen sulkeminen olisi oikea päätös, mutta siitä emme nyt keskustele tänään. Onko EU otettava vastaan pakolaisia ja otettava heidät vastaan ihmisarvoisesti vai onko Euroopan pikemminkin suljettava rajansa ja mitä Ruotsi tässä kuviossa tekee? EU on kokonaisuudessaan ottanut vastaan hyvin vähän pakolaisia siitä määrästä, joka ihmisiä on liikkeellä. Meidän on otettava vastaan enemmän ihmisiä. Ja Ruotsin on oltava johtamassa tätä kehitystä ja kurssin muutosta. Me emme saa missään nimessä sulkea rajojamme. Valitettavasti neuvoston rooli ei ole kovin onnistunut. Uusi kuvio siitä, että perustetaan uusia turvallisuusjoukkoja, jotka vartioivat tilannetta, ei se ole mikään ratkaisu. Myöskään välimertä ei voi valvoa millään keinoilla. Pakolaiset eivät ole mitään kalastusaluksia, joita voidaan käsitellä esineinä, vaan kyse on elävistä ihmisistä. Pääministeri EUn on tehtävä yhteistyötä 28 valtion kesken, emmekä saa lähteä millekään Orbanin linjoille. Ne jäsenvaltiot, jotka haluavat tehdä asiassa enemmän, voivat tehdä niin yhteistyössä. YK pakolaisasioiden korkea edustaja oli täällä pari päivää sitten ja hän sanoi, että yhteistyötä voidaan tehdä paljon tehokkaammin kuin nyt. meidän täytyy ratkaista tilanne sillä tavalla, että se ei palvele rasististen voimien tarkoitusperiä. Aika paljon riippuu meistä täällä parlamentissa ja neuvostosta sen suhteen, tuleeko tästä ja ensi vuodesta solidaarisuuden vuosia vai aivan jotain muuta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi vihreästä ryhmästä sen puheenjohtaja edustaja Harms. Herr puhemies, arvoisa pääministeri, arvoisat kollegat. Minä haluaisin ensinnäkin eh, eh, kiittää siitä, että eh, toitte tällaisen rauhallisen sävyn keskustelun Euroopan unionin tilanteesta, koska me kaikki sitä tarvitsemme, myös jos ajattelen keskustelua huippukokouksessa kokouksesta tänä aamuna. Paljon vähän sellaisia mietteitä siitä, mitä muita haasteitakin on kuin tämä pakolaiskriisi. Se on tarpeen. Minä haluaisin myöskin kiittää teitä ja Ruotsia, teidän maatanne, koska te minun mielestäni olette jo pitkään harjoittaneet parempaa pakolaispolitiikkaa Euroopan unionissa ei vasta nyt tämän viime vuoden kriisin kärjistymisen aikana. Ja kun palasitte rajatarkastuksiin, minun vaikutelmani oli, että ahaa, tämä on nyt hätähuuto Ruotsista. Me ruotsalaiset sanovat, että me emme pysty tähän enää, me käytämme nyt välinettä, jota emme halua, mutta me haluamme eurooppalaisen ratkaisun tämän eurooppalaisen ratkaisun etsintä kuitenkin on kestänyt pitkään ja sen jälkeen rajoja on suljettu yksi toisensa jälkeen. Minä en tiedä, kuinka paljon aikaa meillä vielä on on kyse globaaleista muutoksista ja haasteista, mutta neuvostossa näyttää siltä kuin, että ajateltaisiin, että olisi paljonkin aikaa käytettävissä. Haluaisin kovasti kuulla teiltä, eikö jossain vaiheessa ole aika sanoa, että tietty ryhmä valtioita joissain pakolaispolitiikan osa-alueilla menisi eteenpäin ja sanoisi, että me olemme se ryhmä valtioita, jotka todellakin pystyvät solidaarisesti sopimaan pakolaisten vastaanotosta. Kaikki se, mistä keskustelemme Turkin kanssa, on asia, jota voidaan kritisoida, voi olla myös pieni edistysaskel, mutta mihin päädymme, jos emme pysty ulkorajojen ulkopuolella jakamaan pakol, ulkorajan hallinnoinnin lisäksi jakamaan pakolaisia valtioidemme kesken. Te onnistuitte kääntämään meidät pelottelijoita vastaan ja herra henkeli, jos te nyt pyydätte anteeksi miksi kun puolsitte euron käyttöönottoa, niin minä en tiedä millainen syntilista teillä on Saksan teollisuuden edustajana, mutta yksi synti on sellainen, että sitä ei voida antaa anteeksi, nimittäin vaihtoehto Saksalle puolueen perustaminen, koska tällä tavoin Saksassa luotiin pohja tälle pelottelun ilmapiirille eurooppalaiset hyvän naiset ja herrat, heidän täytyy sitten ryhtyä pelkäämään, kun he eivät enää pysty yhdessä toimimaan globaalien haasteiden edessä. Nehän ovat pakolaiset luoksemme tuoneet vaikka unohdamme, yritämme nämä haasteet aina unohtaa. Ja tämä yhteinen toiminta vaatimus rikkaammille ja vakaammille maille maailmassa. Nämä vaatimukset eivät tule vähenemään, vaan lisääntymään. YK on korkea edustaja eilen antoi meille hyvän kokonaiskuvan tilanteesta. Nyt kun tilanne on kärjistynyt Putinin ja Assadin kanssa Syyriassa olemme nähneet, että tämä sota ei tule loppumaan nopeasti. Ja tämä nyt on ihan viimeinen lauseeni. Me pystymme ainoastaan yhdessä eurooppalaisina eh, tulemaan ulos tästä kärjistyneestä tilanteesta. Me olemme vain solidaarisia, jos olemme solidaarisia muiden kanssa. Ja juuri tämän takia, herra Löfven, teidän puheenne oli eh, eh, todella hyvä panos neuvostosta. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Ja nyt EFDD-ryhmästä edustaja Winberg. Kiitos puhemies. Stefan Löfven, olet itse sanonut, että olemme Ruotsissa olleet naiveja pakolaisten vastaanotossamme. Sait toki Reinfeldin hallitukselta perinnöksi uppoavan pakolaislaivan, mutta olet itse harjoittanut puolitoista vuotta vastuutonta politiikkaa, joka on pahentanut tilannetta entisestään. Ruotsin kaltaisten maiden takia EUn siirtolaispoliittinen tilanne on kehittynyt e- taloudelliseksi, poliittiseksi ja humanitaariseksi kaaukseksi. Tänään olet täällä täysistunnossa ja haluat vierittää koko Euroopan vastuulle naivin politiikkasi seuraukset. Pyydät muita jäsenvaltioita pelastamaan sinut hädässä, kun itse olet nolannut itsesi. EUn pitää kantaa solidaarisesti vastuuta, sanot sinä. No sinun hallituksesi pitää kantaa enemmän vastuuta ja olla vaikuttamassa siihen, että massamaahanmuutto EU-hun loppuu. Niin sanon minä. Uskotko todella, että taakan jako pakolla onnistuu? Miten tämä voisi koskaan toimia? Monissa jäsenvaltioissa ei ole resursseja tai poliittista tahtoa siirtolaisten integroimiseksi maa toisensa jälkeen sanoutuu irti takanjaosta, jota sinä kannatat. Saat nyt Stefan Löfven niellä katkeran kalkin ja hyväksyä sen, että Ruotsilla on todella suuria ongelmia sen, ja miettiä esimerkiksi sitä, miten saamme poistettua maasta ne 80 000 siirtolaista, jotka sinun hallituksesi mielestä pitää poistaa Ruotsista. Miten se onnistuu, jos emme edes onnistu saamaan 30 turvapaikanhakijaa ulos maasta pussilla? Kiitos. enf e fraktion. Ja enf ryhmästä edustaja Stuger. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vroeger ging ik altijd, gingen wij altijd met ons gezin. Kiitos puhemies. Aikaisemmin eli 80-luvulla minä kävin Ruotsissa usein perheeni kanssa. Ruotsi oli todella kaunis maa, eh, turvallinen ja hyvinvoiva. Ja kerran mm, myös sanoin erässä esityksessä, että Ruotsin, Ruotsissa oltiin edellä kävijöitä naisten oikeuksissa ja koulu toimi hyvin ja yhteiskunta oli avoin. Viime vuonna kävin siellä taas oman perheeni kanssa ja olin todella ihmeessäni siitä, kuinka paljon maa on muuttunut. 12-vuotias tyttäreni nyt valmistelee juuri esitelmää Ruotsista ja hän kertoo sitten koulussa, että Ruotsissa on nyt eniten raiskauksia koko maailmassa. Ainoastaan Lesotossa on niitä enemmän. Eli Ruotsissa on enemmän raiskauksia kuin Meksikossa, Nigeriassa ja Venäjällä. Minun tyttärni kertoo myös koulukavereilleen, että Ruotsin hallitus pitää pimittää tietoja oppositiolta ja voidaan nähdä, mihin tämä johtaa. Hyvä puhemies, minusta on todella shokerava nähdä, mitä Ruotsissa on tapahtunut. Ja tähän on ainoastaan yksi syy, Euroopan unionin toiminta. Euroopan unioni nyt on romahtamaisilla ja se vie Ruotsin mennessään. Eurooppa on epäonnistunut. Poliittinen eliitti on epäonnistunut. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Balzo. Ja seuraavaksi sitoutumaton edustaja Balzo. Kiitos, hyvä puhemies. Hyvä pääministeri Daniel Friebel, ruotsalainen ekonomisti, sanoo Unkarista, että Unkarissa hyvä puoli on se, että siellä vielä uskotaan konservatiivisiin arvoihin, toisin kuin lännessä. Me siis uskomme niihin ja haluamme tehdä päätöksiä myös niiden pohjalta. Te uskotte liberaaleihin arvoihin ja siksi olette satoja tuhansia pakolaisia ottaneet vastaan. Tämä on vaikeuttanut taloutta ja yhteiseloa ja rikollisuus on lisääntynyt. Tämä on teidän päätöksenne suverenna valtiona, mutta teidän on ymmärrettävä, että on sellaisia maita, jonne ei haluta kymmeniä satoja tuhansia maahanmuuttajia, jotka haluavat puolustaa omaa kulttuuriaan, jotka eivät halua sellaista rinnakkaista yhteiskuntaa rakentaa. Unkarikin on tällainen. Ja kun demokratiassa Tästä puhuitte, niin on ymmärrettävä, että me haluamme pitää tästä asiasta kansanäänestyksen. Kyseessä on suverenin maa, suvereni päätös. Kiitos. E Seuraavaksi EPPn puolesta herra González Pons. Sie Herr González Pons, über Mikrofon anschauen Mikrofonikin vielä. Ministro. Hyvä pääministeri, pakolaiskriisi on pahin inhimillinen hätätilanne, joka meillä on toisen maailmansodan jälkeen, eikä sitä voida ratkaista epä inhimillisin keinoin. Hyvä pääministeri, muurien rakentaminen tai rajojen sulkeminen ei tee loppua maahanmuuttokriisistä, vaan ainoastaan eh, näiden epätoivoisten ihmisten tilanne muodostuu vielä pahemmaksi ja se vie meiltä inhimillisyyden, niin me eurooppalaiset olemme, sam- olemme samanlaisia vaikeuksissa, olemmeko samanlaisia myös vastuunkannossa. Tässä haluamme tukea yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja tästä syystä tuemme täällä yhteistä rajojen hallintaa, ulkorajojen hallintaa, jotta voimme suojella Schengenin aluetta kansalliset ratkaisut eivät ratkaise Euroopan ongelmia. Päinvastoin juuri tästä syystä on olemassa Eurooppa. Tänä päivänä kansalliset ratkaisut eivät ratkaise edes kansallisia ongelmia. Esimerkiksi teidän hallituksenne on yksipuolisesti ottanut käyttöön rajavalvonnan ja pakottaa yksityisiä kuljetusliikkeitä etukäteen tutkimaan, ketä he kuljettavat. Esimerkiksi hallituksen hyväksyi mm, Schengenin keskeytymisen kolmeksi vuodeksi, kun sääntöjen mukaan se voidaan keskeyttää vain kahdeksi vuodeksi. Nämä asiat, pääministeri, ovat kansallisia ratkaisuja, populistisia, puolu- ratkaisuja. Ne ovat riittämättömiä ratkaisuja Teidän mielestänne nämä varot ovat varmaan Ruotsin kannalta hyviä, mutta voinpa sanoa teille, että ne ovat Euroopalle huonoja. Tämän salin äh, domaret ja vihreät äh, puolustavat äh, rajatonta Eurooppaa. Tänä aamuna otettiin hyvin tiukasti kantaa Turkkisopimusta vastaan. Teidän hallituksenne kuitenkin on jälleen nostanut rajoja, rajoja ja aitoja pakolaiskriisin edessä. Mikä näistä on todellinen sosialistinen diskurs, vihreä diskurs? Eurooppa rakennetaan pikkuhiljaa, koska sitten kun se lopetetaan nationalismi jälleen nostaa päätään ja sen myötä ulkomaalaisen vihaisuus ja vastaisuus, fanatismi ja populismi. Euroopan iskulause on yhtenäisyydessä, monina, moninaisuus on yhtenäinen. Tänä päivänä meidän pitää olla yhtenäisiä, ei erillisiä ja vihamielisiä. Hyvä pääministeri, pyysitte sosiaalisempaa Eurooppaa, mutta minunkin, minun huomiotani kiinnittää se, että samanaikaisesti kun pyydätte sosiaalisempaa Eurooppaa niin kuin ongelman kaikkein sosiaalisin, eli tämän pakolaiskriisin, niin nostat raja-aitoja. Ehkä vois, jos tekisimme niin kuin sanotaan, niin, niin populistisesti ei olisi oikein. Seuraavaksi sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta rouva Ulskuk. Tack för att du är... Kiitoksia, että tulit tänne, Stefan Löfven. Se on hienoa ja tärkeää. Sinähän kuulet, miten kaikki täysin epäkelvolliset ehdotukset täällä lentelevät ilmassa. Näin täällä me usein käy. Siksi on niin hienoa, kun tulit paikan päälle. Ajattelin puhua vielä lisää epätasa-arvosta, joka on yhä edelleen kasvussa koko Euroopassa. Meillä on vaikka kuinka paljon työttömiä 23 miljoonaa suurin piirtein. Ja monet täällä salissa ovat sitä mieltä, että tässä tilanteessa meidän täytyisi vastata tähän työttömyyskriisiin matalalla palkoilla ja huonommilla työehdoilla. Että meillä pitäisi olla erotettu työmarkkinat eri EU-kansalaisten välillä ja ne, jotka juuri tulevat tänne, joutuisivat nauttimaan vielä huonommista työehdoista. Tämä siitä, että se, tämä siitä huolimatta, että se johtaa yhä suurempiin kuiluihin ja epätasa-arvoon työmarkkinoilla. Me sosiaalidemokraatit haluamme lopettaa tällaisen sosiaalisen polkumyynnen. Kilpailu heikommista palkoista ja työehdoista vetää kaikkia alaspäin, ei vain tiettyä osa väestöstä puheenjohtaja Juncker puhuu siitä, että ei olisi sosiaalista polkumyöntiä ja kaikki saavat nauttia sama-arvoisesta työstä. Voimmeko oikeastaan uskoa siihen, että Juncker onnistuu täytäntöönpanemaan sen? Hän varmasti uskoo siihen, mutta onko hänellä riittävästi valtuuksia toimia ja voimaa toimia tässä suhteessa? Ääripuolueet, jotka tuolta piipuhulluilta huutelevat, kuulostavat vähän samalta kuin meillä kotimaassakin välillä. Ja näitä ääripuolueita äänestävät ne, jotka ovat sitä mieltä, että eivät saa vastauksia kysymykseensä. Emmekö me, jos me emme onnistu saamaan takaisin työllisyyttä ja poistamaan sosiaalista polkumyyntiä, vaarana on se, että vielä useampi kääntyy näiden ääriliikkeiden puoleen. Näin ei saa tapahtua. Eilen komissio esitti erilaisia ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin vahvistaa tilannetta, poistaa sosiaalista polkumyyntiä, lisätä koulutusta, tasapuolista työmarkkinoita. Onko se riittävää, jos haluamme päästä tähän sama palkka samasta työstä tilanteeseen? Kiitos Rova Olfskog. Seuraavana puheen vuoro ALDE-ryhmän puolesta Fredrik Federley. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tervetuloa pääministeri Löfven tänne parlamenttiin. Tulette tänne paikan päälle aikana, joka on aika vaikea Euroopan unionille. Mehän olemme puhuneet ilmastonmuutoshaasteesta, johon meidän täytyy löytyä ratkaisut. Puhutaan maahanmuuttovirroista, johon täytyy myös löytää ratkaisu. Ja meillä on myös edessämme yhä jakautuneempi Eurooppa, jossa keskustellaan Brexitistä ja populistit vain lisäävät kannatustaan. Siitä syystä olen ilahtunut siitä, että olet täällä ja siitä syystä on myöskin tärkeää tämä meidän keskustelumme. Haluan kiittää pääministeriä. En koskaan ole kuullut sinun puhuvan nimittäin näin selkeästi, kuin tänään otit kantaa maahanmuuttopenedikkaan. Sanoit selvästi sen, että jos me olemme tehneet yhteisiä päätöksiä, niillä pitää olla myös seurauksensa. Ne täytyy viedä loppuun asti. Minusta oli hienoa, että pääministeri puhui näin hyvin tästä kysymyksestä. Häneltähän on kysytty tästä asiasta myös mediassa usean otteeseen. Samalla olemme saaneet nähdä aika selvästi sen, millä tavalla neuvoston usean otteeseen tehnyt päätöksiä, joiden suhteen ei tapahdu yhtään mitään. Vaarana on se, että neuvostosta tulee Euroopan unionin impotentti osa. Mitä väliä sillä sitten on, mitä päätöksiä täällä tehdään tai neuvostossa, jos ei niitä täytäntöön panna? maahanmuuttoalue on vain yksi näistä alueista. Täytyy pitää huolta siitä, että ne päätökset, joita tehdään, niille saadaan myös aikaiseksi poliittisia tuloksia. Lisäksi pitää kiinnittää huomio sosiaaliseen Eurooppaan. Eikö olekin niin, että pääministeri itse oli mukana pohdinnoissa David Cameronin kanssa ja näin julisti kuolleeksi sosiaalisen Euroopan. Se, mikä nyt alkoi sieltä, on nyt uudelleen käynnistynyt. Sehän on ollut aikoinaan sosiaalidemokraattien yksi tärkeistä puheenaiheista. Millä tavalla yhdistätte siis sen, mitä sanoitte Cameronille, mitä sanoitte täällä parlamentissa? Minusta on hieman huolettavaa se, että sosiaalidemokraatit ovat hukkaamassa ajatuksensa Euroopasta, aivan kuten Hökmarkin olen vahvan Euroopan puolella. Pääministeri Ingvar Carlsonhan toi meidät Eurooppaan, ja Persson oli sitä mieltä, että Euroopan pitäisi laajentua, ja porvari pääministeri jatkoi tätä yhteistyötä. Meidän tulisi katsoa sitä, että miten tämänhetkinen pääministeri aikoo tehdä tässä suhteessa. Seuraavana kuen puheenjohtaja Robert Zimmer, olkaa hyvä. Arvon pääministeri, en olisi uskonut, että Euro, europarlamentti osaa yllättää niin että pidän Aldelaisen puheenvuoroa hyvänä. Niin, juuri sitä kysymystä minäkin haluaisin tuoda esille. On hyvä, että tulitte tänne sanomaan, kertomaan meille, että nyt unioni on kriisissä, kriittisiä aikoja elämässä ja meidän täytyy yhdessä tehdä ja näin vain, jos me solidaarisesti ja demokraattisesti ja yhteis- yhdessä toimimme. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa, kyllä, mutta samalla te neuvoston ja olette ja neuvostossa jäsenenä ja siinä, siinä ominaisuudessa puhun teille. Meidän pitää sanoa diili Britannian kanssa, jotta sosiaalinen Eurooppa ei ole pelkkää sanahelinää, vaan todella siitä tulee totta. Nyt kun avataan tärkeitä säädöksiä, jotka on tehty ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyen, näitä nyt sitten asetetaan, asetetaan kyseenalaisiksi ja sanotaan, että yksi näistä tärkeistä pilareista, jotka kuuluvat perusvapauksiin, asetetaan nyt kyseenalaiseksi ja itse asiassa pois toiminnasta, ja se on erittäin epäilyttävää. Samalla haluan sanoa, kun kollegat viitävät, puhuvat ristiriidasta, kun sanotte, että halutaan sosiaalista Eurooppaa ja toisaalta sanotte, että haluatte ratkaista kysymyksen yhteisesti, mutta kyllä nämä toiset toimivat toinen toistensa rinnalla. Me emme pääse yhteisen Euroopan, jos me emme puolusta ihmisoikeuksia. Ei voida jakaa ihmisoikeuksia alkuperän tai kansalaisuuden mukaan. Tällaisia kysymyksiä nyt sitten me, odotamme myös äh, näihin, äh, odotamme teiltä vastausta. Maalin Björkin kanssa myös odotamme teiltä, nimenomaan teiltä, että te otatte askeleen eteenpäin. Emme nyt puhu asevarustelusta emmekä, emmekä mistä muusta, mutta kukaanhan ei tässä nyt ota ensimmäistä askelta ottakaa te ensimmäinen askel kohti eurooppalaista ratkaisua pakolaiskriisiin. Kiitos. Seuraavana vihreät Peter Eriksson. Tack. Kiitoksia. Tervetuloa pääministeri. Eurooppa-neuvoston sopimus Turkin kanssa jättää useita kysymyksiä vastauksetta. Se on hyvä, jos Ruotsi on saanut siihen mukaan mainintoja siitä, että pitää noudattaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia, mutta millä tavalla se pitäisi tehdä on kyllä edelleen aivan epäselvää. Siksi haluaisin sitä muutaman kysymyksen pääministerille. Kreikka on sitä mieltä, että Turkkia pitäisi pitää turvallisena maana, mutta näinhän Ruotsi ei tee. EUn pitäisi, EUlla kai pitäisi olla yhteinen kanta tässä kysymyksessä. Muussa tapauksessa nimenomaan reittivalinta mm, päättää sen, lähetetäänkö pakolaiset takaisin, ei se, mistä syystä tullaan. Jos Kreikka käytävä suljetaan, mitä muita reittejä pitkin voidaan saapua Eurooppaan? Ovatko ne turvallisempia? Onko tätä analysoitu? Oletko varma, ettei tämä sopimus tee tilannetta vielä huonommaksi niille, jotka pakenevat? Millä tavalla Ruotsin hallitus aikoo toimia lähiaikoina, jotta se voi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, jotta voimme sanoa, että EU puolustaa turvapaikkaoikeutta. Onko jotain osioita, joita Ruotsin hallitus aikoo erityisesti painottaa? Ja sitten henkilökohtainen kysymys sinulle, Stefan. Oletko sinä kaikkien näiden kokousten ja neuvottelujen jälkeen, onko sinulla vielä riittävästi toivoa sen suhteen, että sinä ja kollegasi Euroopan neuvostossa kannatte vastuunne ja pääsette yksimielisyyteen sillä tavalla, miten voidaan hoitaa nämä, siitä millä tavalla voidaan hoitaa nämä maahanmuuton virrat kohtuullisella solidaarisella tavalla. EFDDn puolesta herra Lundgren. Tack för ordet, herr talman. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kaksi tavallista työntekijää, jotka joutuvat työelämään ja politiikan elämään hitsaa ja, ja rekkakuski. No, mehän esitämme tätä ruotsalaista mallia näin aivan hyvin, mutta siihen nämä meidän väliset yhtenäväisyydet taitavat päättyäkin. Stefan ja hänen hallituksensa on elänyt täydessä naiviudessa, kun virhe toisensa jälkeen on tehnyt, kun taas minä ja muut puolueen edustajat ovat jo pitkään selkeästi selittäneet sitä, mikä tulisi lopputulokseksi, jos tämänhetkinen naivipolitiikka jatkuu. Minun puolueeni, joka on ehdottanut selkeitä toimenpiteitä ja on johtanut naurettaviin kommenteihin Löfveniltä aikaisemmin, ovat nyt niitä menetelmiä, joita hallituksen ja porvarit käyttävät tällä hetkellä. Saksalla on suuri vastaan kannattavana tästä tilanteesta, jossa me tällä hetkellä olemme. Joka viikko saamme nähdä, millä tavalla esimerkiksi kunnat ovat vaikeuksissa. Siitä syystä, että järjestelmä kerta kaikkiaan kykenee enää toimia. Samalla 60 prosenttia niistä, jotka pyrkivät EU-hun, ovat kuitenkin talouspakolaisia. Samalla 16 000 lasta kuolee maailmassa sen takia, että ei ole riittävästi ruokaa tai puhdasta juomavettä. EUn politiikka on aivan hullua. Stefan, Brysselin kokouksen jälkeen on sinulle kysymykseni seuraava. Miksi Ruotsi, joka on maksanut yli 160 000 miljoonaa euroa Ruotsille liittymisestään, miksi se ei kykene nyt toimimaan? Se on erittäin hyvä esimerkki ollut aiemmin muilla mailla, mutta nyt se on täysin halvaantunut tämänhetkisen hallituksen politiikasta. ENF-ryhmän puolesta herra Mayer. Ja, danke Herr Kiitos puhemies. Euroopassa käännetään nyt kaikki kivet. Ja itse asiassa tämän luin jostain hyvästä kommentaarista. Ja tästä johdunkin ajattelemaan. Ja tämä koski minua suuresti. Ja kun tänään nyt kuuntelen tätä äh, keskustelua, ovat Björk ja Hans, niin tämä saa minut entistä enemmän ajattelemaan, että asuvatko tai elävätkö nämä naiset jollain toisella planeetalla kuin me muut kun se, mitä kuullaan, on oikeastaan aika vaarallista naiviudessaan. Ja kun katsotaan tätä pakolaiskriisiä ja sen tapahtumia ja tätä täysin koordinoimatonta, päätöntä menettelyä EU:ssa, niin silloin tiedämme, että nimenomaan nämä ihmiset ovat vaikuttaneet siihen merkittävästi, että kriisi kärjistyi entisestään ja tällä hetkellä tilanne osoittaa, että yksittäiset jäsenvaltiot ja niiden toimivalta pystyvät paremmin ratkaisemaan ongelmat kuin Euroopan unioni. Ja Itävallassa näkyy jo, että hallitus on itse asiassa ottanut vapauspuolueen ajatukset omikseen ihan sellaisenaan. Ja niitä nyt täytäntöön pannaan. Ja Merkel-unionin toiminta on johtanut Euroopan ja Euroopan unionin suureen kriisiin. Ja ainoat ratkaisuehdotukset, jotka nyt ovat näkyneet toimivan, tulevat itäisestä Euroopasta. Ja pieni tilasto, sata toimipaikka, turvapaikkahakemusta kohden on tullut 155 uutta rikosnimikettä lisää. Ja 75 prosenttia turvapaikanhakijoista on miehiä ja Köln varmasti on kaikkien muistissa ja kysyn teiltä, että haluammeko todella tällaista. Graatsissa, minun kotikaupungissani, ei enää voi rauhassa kävellä kadulla. No haluammeko tällaista? Minä haluan kiittää Orbanin Viktorille, koska hän on ensimmäisellä kierroksella halunnut ainakin, ainakin yrittänyt välttää näitä tuloja maahan. Seuraavana riippumattomista Frontulis. tilanne Euroopan unionissa ei ole mikään paras mahdollinen. Ongelmia on paljon. Sen sijaan, että yritettäisiin löytää ratkaisuja, niin tässä vain lykätään päätöksentekoa ja ongelmat vaan kasaantunut, kasaantuvat nuorisotyöttömyys, palkkojen alentaminen, terveysjärjestelmien romahtaminen. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Tietenkin meillä on myös taloudelliset kysymykset ja maahanmuuttoasiat, jotka ovat hyvin tärkeitä. Olemme keskittyneet näihin asioihin, mutta on muita yhtä tärkeitä asioita. eri ryhmien keinottelua ja opportunismia murentavat demokratiaa ja toisten oikeuksia ja mahdollisuutta toisiin mielipiteisiin. Mitään ehdottomia rajoja ei ole. Ei meillä ole enemmän tai vähemmän demokratiaa. Euroopan ideologiat, niitä ei vainota eikä eri mielipiteitä joissakin maissa on ollut kriittistä historiaa, sitä voida kaunista, niin kuin jotkut haluaisivat. Emme voi unohtaa menneisyyttä, kun matkamme kohti tulevaisuutta. Euroopan unionissa meidän on muututtava tai hukuttava. Ja e, kansanpuolueen e, ryhmän puolesta e, seuraavaksi Gardiniin. Kiitoksia puhemies. Haluaisin pyytää teiltä selvityksiä, kun olette nyt täällä. Te ja neuvostolle tuette PNR, eli matkustajatietorekisteriä kuitenkin teidän hallituskumppanin jatkuvasti ovat sitä, sen hylänneet. Kuinka eri selitätte maan kurssin muuttamisen avoimien ovien politiikasta suljettujen ovien politiikkaan ajatellen ja Tämä on aivan e, er, eri linjalla kuin vihreiden e, linja täällä parlamentissa. Mutta hyvä pääministeri, miten on mahdollista, että myös Ruotsissa, joka on maahan, vastaanottojen mallimaa, tasa-arvon maa, yhdenvertaisuuden maa. Sielläkin näkyy eh, antijuutalaisuutta jopa Malmössä eh, kaupungissa, jossa otettiin vastaan natsismin natsismia pakkeenevia juutalaisia tuhansittain. Sielläkin on nähty suvaitsemattomuutta niin paljon, että ne harvat juutalaiset, jotka siellä vielä elävät televisiodokumentin mukaan, pelkäävät ulos lähtemistä. He eivät tunne olevansa turvassa ja ajattelevat lähtevänsä kaupungista. Tämä on todella huolestuttava että täällä oikein kauniita ja oikeudenmukaisia sanoja, mutta haluaisin tietää, mitä hallituksenne aikoo tehdä. minist ministeri on täällä puhunut, mutta hyvä pääministeri, nämä juutalaiset, jotka ovat rakentaneet eurooppalaista kulttuuria ajatellen, että Eurooppa ja Ruotsi ei nyt enää olekaan heille turvallinen paikka eikä koti, niin kyllä toivon valot sammuvat ja, ja toivottomuuden yöstä tulee kyllä pimeä ja pitkä. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta rouva Rodriguez. Hyvä pääministeri, on hyvä, että olette tulleet tänne Euroopan parlamenttiin. Teillä on täällä vahva eurooppalainen ääni, joka pohjaa Ruotsin kokemuksille. Tietenkin Ruotsissakin on ongelmia, mutta kuitenkin se on yksi parhaista esimerkeistä, jota seurata EU-ssa. Ensinnäkin, mitä tulee demokratiaan, niin kuin siitä puhuitte, demok- Kroatiassa teillä on korkea edustavuus ja, ja suora demokratia. Toiseksi Ruotsi on yksi parhaista esimerkkeistä siitä, miten voimme kestävää kehitystä viedä eteenpäin talouden, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvien tekijöiden kanssa yhteistyössä. Ja nyt sitten myös talous elpyy ja työpaikkoja syntyy. Ja Ruotsi on hyvä esimerkki siitä, miten otatte kansainvälisen vastuun kantaaksenne. Te olette hyvin sitoutuneet globaalin uuden diilin kannattajia. Ja riippumatta ongelmista, Ruotsi edelleenkin on hyvä esimerkki siitä, kuinka kotouttaa pakolaisia. Minä kävin Ruotsissa vähän aikaa sitten inspiroitumassa ja mm, pyysin erilaista tietoa esimerkiksi, miten Ruotsi hallinnoi näitä pakolaisvirtojaan. Ja nyt sitten näin, että nämä vastaanottokeskukset rajoilla ovat syntyneet. Ja toiseksi näin, että, että pakolaisia jaetaan eri puolille maa, maata, eri kuntiin, josta löytyy asuntoja, ja sosiaalipalveluja. Ja sitten näin myös hyvin järjestettyä, äh, järjestettyä koulutusta ja äh, pakolaisten äh, integroimista työmarkkinoille. Tällaista realiteettia näin Ruotsissa. Ja nämä ovat hyvin yksinkertaisia, kuitenkin hyvin humaaneja keinoja, joita voi, voidaan täytäntöönpanna niin kuin Ruotsi osoittaa ja jota, jota pitäisi laajentaa myös EUn muihin alueihin. Kiitos teille siitä. Ja viimeiseksi vihreän puolueen puolesta herra Andersson puhujalistalta. Kiitoksia hyvä puhemies, kiitoksia pääministeri siitä, että tulitte paikalle. Toivon, että tämä viimeisen tunnin keskustelu on mielestäni ollut yleisivistävää, antoisaa ja mielenkiintoista mielestänne. Kun mainit, puhuitte Euroopasta, ette kuitenkaan maininnut elefantti, joka on huoneessa. EUlla on valuuttaunioni, joka ei toimi kunnalla, joka on johtanut siihen, että useat tuhannet ovat edelleen työttöminä ja talous ei toimi kunnalla. On selvää, että Ruotsi teki oikean päätöksen, kun se ei halunnut liittyä EMUun kansanäänestyksellä. Olemme usein täällä talossa sanot kuulla edustajilta, että Ruotsilla ei ole oikeutta jatkaa tätä linjaansa miten pitkään hyvänsä. Ruotsin kansanvalintaa ei kunnioiteta ja minä olen sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä olisi hyvää ja turvallisempaa, jos Ruotsi saisi aivan selkeän poikkeuksen tähän tilanteeseen, aivan kuten monilla muilla mailla on. Minusta me tarvitsemme pitkällä aikavälillä sitä, että voimme luoda hyvät ehdot kaikille niille maille EU-ssa, jotka eivät halua liittyä valuuttaunioniin. Tarvitaan turvallisuustakeita niille maille, jotta huolehditaan siitä, että ne päätökset, joita EU-ssa tehdään, ovat hyväksi kaikille, ei vain joillekin. Toivon, että Ruotsi voi olla johtavassa roolissa näyttämässä, että tilanne myös jää sellaiseksi. No, mm, sitten lopuksi pääministeri Löfven, olkaa hyvä. Uh, arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, kiitos kaikista puheenvuoroista. Luonnollisesti en voi kaikille vastata, mutta teen parhaani antaakseni kantani esille tuleisiin kysymyksiin. Eh, Gunnar Högmark, minun pointtini ei nyt ole laatia uusia sääntöjä, jotka yrityksiä rasittaisivat entisestään, kun sosiaalisesta Euroopasta puhutaan. Mutta minun pointtini on se, että meillä on yhteinen talous, meillä on yhteiset työmarkkinat ja näillä työmarkkinoilla tarvitaan tulevaisuus niille, jotka todellakin jotain vaurautta tällä hetkellä luovat, jota sitten voidaan jakaa. Minä en näe järkeä siinä, että ihmisille osoitetaan negatiivinen tulevaisuus, eli että palkat saattavat laskea ja työolosuhteet saattavat heikentyä. Tällaista tulevaisuutta eurooppalaiset eivät kaipaa. Meillä on yhteiset intressit, yhteinen vastuu varmistaa, että eurooppalaiset työmarkkinat noudattavat tiettyjä arvoja. Ja samanaikaisesti meillä on eri maita, joilla on mahdollisuus toimia parhaaksi näkemällään tavalla. Mutta tämä Laval-asia vuodelta 2007, eh, tuomioistuinpäätös Laval-asiassa, osoitti, että Ruotsin AY-liike ei voi eh, puolustaa eh, työ, sopi, työmarkkinasopimuksia sellaisenaan. Jos tällaiset olisivat protektionistisia, niin, niin tietenkään ne eivät saa syrjiä sellaisia, jotka tulevat maahan. Mutta jos eurooppalaiset työntekijät haluavat sellaista tulevaisuutta, jolla kilpailukykyä luodaan matalammilla palkoilla, niin tällaiset ihmiset eivät varmastikaan kannattaisi tällaista yhteistyötä. Luvatkaamme siis toinen toisillemme ja itsellemme, että me kehitämme sellaiset työmarkkinat Euroopalle, joilla on lupaava tulevaisuus. Ja tunnustakaamme, että joka päivä työtään tekevät miehet ja naiset ovat ne, jotka saavat aikaan jotain muutosta. Ja heille meidän pitäisi tarjota hyviä työehtoja ja hyvää tulevaisuutta. No sitten täällä monissa puheenvuoroissa viitattiin pakolaiskriisiin. Minun viestini on seuraava. Meillä tulee olemaan maailmassa pakolaisia nyt ja jatkossa, valitettavasti. Ja jotkut sanovat, että tämä on Ruotsin ongelma ja Ruotsi aiheutti ongelman, koska me olemme ottaneet vastaan heitä. Mutta ongelma on kriisi Syyriassa ja kriisi Lähi-idässä joka pakottaa ihmiset pakosalle, koska he pelkäävät, he ovat kauhuissaan, he elävät sodassa. Se on se ongelma. Ja uskon, että on ihan humaania sanoa pakenijoille, että kyllä meidän pitää teitä auttaa. Me voimme tehdä tämän eri tavoilla. Meidän pitää pyrkiä ratkaisemaan se ongelma, joka aiheuttaa tämän pakon reaktion. Täytyy auttaa ihmisiä siellä paikan päällä. Mutta ne, jotka nyt sitten tulevat, niin ajetaanko heiltä sulkea ovi? No jotkut puolueet sanovat, että näin pitäisi tehdä. Minusta on humaania sanoa, että meidän pitää auttaa sellaisia ihmisiä, jotka pakenevat henkensä edestä. Ja tähän me, meitä tarvitaan kaikkia 28 jäsenvaltiota. Ja jos tämä olisi yhdessä tehty, niin kriisi olisi jo ratkaistu. Ei siitä olisi syntynyt ongelmia. Meitä on 508 asukasta tällä mantereella ja ongelma olisi varmasti yhdessä, jos ratkaistu. Tietenkin on ihan oikein sanoa, että osallistumme mielellämme mutta on kohtuullista sanoa, että jos ei osallistuta tähän järjestelmään, tähän turvapaikkajärjestelmään, niin sitten ei pitäisi osallistua myöskään Schengen-järjestelmään. Ei voi valita vain niitä hyviä ja helppoja osia ja asioita ja sitten sanoa hiljakseen että, ja olla hiljakseen muuten nurkassa. Joskus pitää vaan astua päivävaloon ja tehdä vaikeitakin asioita. Me haluamme sellaisen järjestelmän tulevaisuudessa, jolla jaetaan vastuuta 28 valtiolle. Jotkut, äh, muista kuka sanoi, en tiedä, täältä kuitenkin on vastustusta selkeästi kuuluvilla. Mutta tämä on ainut tapa, jolla EU voi toimia kunnolla, että autamme toinen toistamme avustamme toinen toistamme. Ja ne, jotka eivät halua tähän peliin mukaan, niin niiden pitäisi miettiä jotain muuta. Jos tämä ei toimi, niin sitten se vaikuttaa tietenkin koko EU-hun. Vaikuttaa myös niihin, jotka istuvat nyt takapenkillä eivätkä tee mitään. Vaikuttaa varmasti niihinkin tai heihinkin. Jos haluamme tehokasta, toimivaa EUta, niin meidän pitää tehdä yhteistyötä myös vaikeiden asioiden kohdalla. Tämä on minun selkeä viestini kaikille. Mm, sitten Turkkisopimukseen liittyen. Kyllä oli ihan oikein sellainen tehdä. Kyllä meidän täytyy löytää ratkaisu yhteistyössä Turkin kanssa Muuten minäkään en olisi tätä sopimusta tukenut. En kuitenkaan voi kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin vastata, mitä tällä sopimuksella aikaansaadaan. Nyt puheenjohtaja Tuskille on annettu mandaatti. Hän neuvottelee nyt näistä perusperiaatteista. Me haluamme, että ihmisten salakuljetus loppuu sen suhteen pitää tehdä jotain. Ne, jotka ovat kaikkea vastaan, niiden pitää löytää jotain vaihtoehtoja. Ja realiteetti tällä hetkellä on se, että tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ö, vaarantavat henkensä merillä ja vesillä. Ja on ihmisiä, jotka myyvät näitä meren ylitysmatkoja, eivätkä välitä pätkän vertaa ihmishengistä, yli 400, ehkä 500 tänä päivänä on kuollut. Anteeksi, tänä vuonna on kuollut. Ja tämä pitää saada loppumaan. Näin minä haluan tehdä. Tämä nyt ei ole ainut ratkaisu, ei, tiele, ei tietenkään, mutta se on yksi niistä asioista, joita nyt pitää tehdä. Ja katsotaan nyt, miten sitten neuvottelut etenevät, tulokset näkyvät ja sitten niistä keskustellaan. Mutta uskon, että tämä on oikea asia. Minulta myös kysyttiin työn, lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä ja miten se muuttaa, ratkaisi, ratkaisisiko se kaiken, jos kysymyksen oikein ymmärsin. No en tieten, ei se tietenkään ratkaise kaikkia, mutta kuitenkin se on yksi askel taas eteenpäin osoitetaan työntekijöille ja työnantajille Euroopassa, että me voimme kehittää eurooppalaiset työmarkkinat, jotka toimivat ja joilla noudatetaan työehtosopimuksia kaikilla aloilla mm, maiden sääntöjen mukaan, mutta riippumatta mitä yksittäistä maata katsotaan, niin EUn pitäisi tarjota se mahdollisuus. Meille tämä tarkoittaa sitä, että noudatetaan työehtosopimuksia. Se on se polku, jonka me olemme valinneet ja joka on osoittautunut hyväksi ja tehokkaaksi. Sieltä saa hyvinvointia ja, ja ja, ja vaurautta ja myös, ähm, myös oikeudenmukainen tulonjako kansalaisille. Äh, komissaarin ehdotus on hyvä, se on askel eteenpäin, se luo enemmän toivoa myös työntekijöille ja Euro- Euroopan unionissa ja se on jo hyvä lähtökohta. Kiitos, hyvä puhemies. Kiitos pääministeri. keskustelusta.